Naiset ja herrat, Arvoisa Mongolian presidentti, hyvä Sakia Elbek Droi, minulla on suuri kunnia ja ilo toivottaa teidät tänne Euroopan parlamenttiin tänä päivänä tervetulleeksi. Arvoisa presidentti, maanne Mongolia on pitkän ja rikkaan menneisyyden ja yhteiskunnan maa, mutta se on myöskin nuoren ja vireän demokratian maa. 25 vuotta sitten maassani järjestettiin ensimmäistä kertaa vapaat ja demokraattiset vaalit. Ja viime vuonna te, teidän johdollanne, kansallisen yhtei, yhteisön hallituksen myötä selvititte monta hankalaa tilannetta. Taloudellinen kestävä kehitys maassanne on fakta ja se nauttii laajaa kansan tukea. Maanne maantieteellinen sijainti kahden suuren vallan välillä, Venäjän federaation ja Kiinan kansantasavallan välillä, ei välttämättä ole aina helppo asia. Me juuri kahdenkeskisissä keskusteluissa me otimme tämän asian esille, mutta sitäkin vakuuttavammat ovat saavutetut tulokset. Ei ainoastaan sen takia, mitä olette niin sanotun kolmansien maiden kanssa harjoitettavan naapuruuspolitiikan kautta. Te olette todellinen majakka tällä alueella. Ja tästäpä syystä Mongolia onkin meille tärkeä ja että Mongolia on seuraavan ASEM-huippukokouksen isäntävaltio. Kesäkuussa 2016 tämä ASEM-huippukokous järjestetään. Ja silloin voidaan Euroopan ja Aasian välille rakentaa siltoja ja etsiä yhteisiä ratkaisuja monille alueellisille ja globaaleille ongelmille. Ja olen vakuuttunut siitä, että maassanne pääkaupungissa saavutetaan tämän asian tiimoilta suuria saavutuksia. Ja kaikkien nimissä toivon, että siihen mennessä kumppanuus- ja yhteistyösopimus Mongolian tasavallan ja EUn välillä voidaan hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa parlamenteissa. Arvoisa presidentti, tervetuloa ja nyt saatte puheenvuoron. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, korkearvoiset vieraat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa puheeni yksinkertaisella asialla. Kiitos. Kiitos, herra puhemies, että kutsuitte minut vieraksi. Kiitos Euroopan parlamentin jäsenet siitä, että tarjoatte minulle tämän tilaisuuden kertoa näkemyksestäni teille, arvoisille 28 suvereenin maan edustajille tällä hienolla mantereella Euroopassa. Minä olen nuorin kahdeksasta pojasta. Sukupolvien ajan perheeni asui paimentolaisina maani läntisillä ylängöillä Altai-vuoristossa. Äitini ja isäni eivät koskaan voineet edes unelmoida, että jonakin päivänä heidän nuorin poikansa puhuisi tältä arvoisalta foorumilta tärkeille demokratian vaalioille Euroopan parlamentissa. Thank you. But this is not a... Nyt kyse ei ole kuitenkaan minusta. Minä olen tällä puhumassa kansani nimissä kansani puolesta ja omasta maastani. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, minä olen ylpeä kotimaastani, Mongoliasta. Olen ylpeä historiastamme, kulttuuristamme, perinteistämme ja siitä luonnon kauneudesta, joka meitä ympäröi. Ennen kaikkea olen ylpeä kansamme hengestä ja arvoistamme. lyhyt maani moderni historia ja teemme kohti demokratiaa varmasti kuulostaa monelle teistä tutulta. 20-luvun alussa Mongolia jäi kommunistivallan alle ja tämä kesti seitsemän vuosikymmentä. Stalinististen puhdistusten aikana joka kuudes aikuinen mies sai surmansa. Yli 700 buddhalaistemppeliä poltettiin tuhkaksi. kommunististen kokeitten kotimaiset ja ulkomaiset toimijat halusivat iskeä kansamme ytimeen, mutta he eivät voittaneet. Heidän valtansa ei kestäisi ikuisesti. Loppujen lopuksi meidän tahtomme elää vapaina voitti. After many years... No vuosien jälkeen tärkeä hetki vihdoin ja viimein koitti. Kylmänä joulukuun aamuna 10. päivä joulukuuta 1989 järjestimme ensimmäisen lupa saamattoman julkisen katukokouksen pääkaupungissamme Batorissa. Minulla oli onnea, kun demokratia taistelija ystäväni valitsivat minut tämän historiallisen tapauksen johtoon. Olemme olleet liian pitkään hiljaa. Nyt on meidän aikamme toimia. Nyt on uudistusten aika. Nämä olivat tuolloin avaussanani. Sinä aamuna me vaadimme oikeuksiamme. Kokoontumisvapautta, ilmaisuvapautta, uskonnonvapautta ja lehdistövapautta. Me vaadimme, että saamme luoda monipuoluejärjestelmän, järjestää demokraattiset vaalit ja käynnistää markkinauudistukset. Tämä oli maani uuden tien alku kohti vapautta, oikeutta ja avoimuutta. Tälle tielle me lähdimme. Liitto pysyi ennallaan muuttumattomana. Sen ote oli edelleenkin kova. Toisessa naapuripääkaupungissa Tiananmenin aukion verilöyly tapahtui ja sen järkytys oli edelleenkin elävänä mielessä. Mongoliassa vanha valta oli jääräpäistä. Se vastusti tiukasti uudistuksia ja muutosta. Me järjestimme monia kokouksia, mielenosoituksia ja nälkälakkoja. Yritimme poistaa kaikki väkivallan syyt. Me aina halusimme kompromisseja ja halusimme löytää rauhallisia, rauhanomaisia ratkaisuja. Mongolian demokratian vallankumous oli täysin rauhallinen. Yhtäkään laukausta ei ammuttu, yhtäkään ikkunaa ei rikottu, veripisaraakaan ei vuodatettu. Thank you. A month from now... Kuukauden kuluttua Mongolia viettää demokraattisten monipuoluevaalien 25. vuosipäivää. Tuolla historiallisena päivänä 29. heinäkuuta 1990 pidimme täysivaltaiset demokraattiset vaalit eh, parlamentin jäsenten valitsemiseksi. Niitä on ollut jo seitsemän kertaa ja presidentti on valittu kuusi kertaa. Neljännes vuosisata sitten me käynnistimme muutoksen diktatuurista demokratiaksi. demokratiaksi. Olimme yksi syrjäytyneimmistä, eristenäytyneimmistä kommunistisista hallinnoista maailmassa ja nyt olemme yksi avoimimmista. Tänä päivänä meillä on dynaaminen markkinatalous, luova yhteiskunta, BKT on lisääntynyt yli 20-kertaiseksi. Yksityinen sektori tuottaa yli 80 prosenttia BKTstä. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin puhua hyveistä, jotka veivät meidät demokratian ytimeen hyveistä, joita haluamme vahvistaa tulevina vuosina yhteistyössä kumppaneidemme kanssa Euroopassa ja muualla. Henkilökohtainen vapaus on demokratian kulmakivi. Mongolialaiset rakastavat vapautta, koska olemme sen kovalla työllä ansainneet. Vapaan maan hallitus ei ole minkään tietyn kansanryhmän yksityisomaisuutta. Jotta yhteiskunta säilyy terveenä, täytyy vaalia vapautta joka päivä. Vapauden kauneus on siinä, että se on oppimisprosessi. Se on humanin yhteiskunnan parantumisjärjestelmä. Me voimme tehdä virheitä, mutta virheet eivät maksa meille henkeämme, niin kuin diktatuureissa käy. Sen takia me rakastamme vapautta. Mongolia on yksi huippumaista maailmassa, kun ajatellaan kuinka paljon, paljon äh, mediavälineitä siellä käytetään. Meitä on vain kolme miljoonaa kansalaista, mutta tuntuu siltä, että meillä on myös kolme miljoonaa journalistia. Tämä on hienoa. Ihmisillä on oikeus kyseenalaistaa auktoriteetti, avoimuus ja vuorovaikutus tekemistä vahvempia. Sen takia Mongolia on ylpeä, kun se voi olla puheenjohtajana Freedom Online-koalitiossa. Me käytämme tätä mahdollisuutta hyväksemme, jotta saamme internetiin pääsyn kaikille. Me tuemme YK-ponnisteluja, jotta saadaan aikaiseksi eh, kattava yleissopimus internetin vapaudesta. Kun yhteiskuntamme avautuu, kuulemme yhä enemmän huolia turvallisuuteen liittyen, mutta me emme saa kuitenkaan unohtaa universaaleja arvoja, kun otamme huomioon tämän päivän turvallisuusuhat. Väkivaltaiset ääriliikkeet kehittyvät ja uhkaavat meitä edelleenkin, mutta olemme sitoutuneita vapauteen, suvaitsevaisuuteen ja rauhaan, ja tästä emme voi tinkiä. Näin ollen kiitän Euroopan parlamenttia sen erinomaisesta aloitteesta hyväksyä digitaalisten oikeusten peruskirja tällä vuosisadalla. me yhteistyötä, jotta saamme tätä hienoa digitaalista vallankumousta eteenpäin. Thank you. A few words on elections. Muutama sana vaaleista, hallituksesta ja tilivelvollisuudesta. Uusi teknologia on ollut oleellista demokratian terveyden kannalta. Viimeisimmissä vaaleissa olemme käyttäneet sähköistä äänestystä ja biometrisiä äänestäjärekistereitä. Nämä petosten ehkäisykeinot varmistavat sen, että kansalaisten osallistumisella on merkitystä. Totta kai luottamus on muutakin kuin vaaliaktiivisuutta. Mongolialaisia kovasti kiinnostaa, miten hallitus käyttää heidän äh, verorahansa. Avoimuuden lisäämiseksi olemme kehittäneet hyvin tehokkaan seurantajärjestelmän, niin sanotun Glass Account Line, joka määrää siitä, että julkiset menot on julkaistava verkossa. Yksi haaste, joka meillä on edessämme, on hallituksen kasvava koko. Hallinnon kasvava koko haasteiden edessä hallinnon koko yleensä kasvaa, sitten tulee myös byrokraattisempi ja kaukaisempi. Teknologia vaikuttaa päinvastoin. Se pienentää, tehostaa toimintaa ja tehostaa myös käyttäjäystävällisyyttä. Olen tehnyt älykkään hallinnon aloitteen, jossa huomioidaan uusi teknologia ja näin hallinto voi jatkuvasti sopeutua uusiin haasteisiin. Sitten lyhyesti korruptiosta. Korruptio on tarttuva tauti, joka kasvaa pimeydessä. Se tuhoaa oikeudenmukaisen, turvallisen yhteiskunnan perustaa. Se pelottaa vilpittömät kumppanit ja sijoittajat pois. Se vie ihmisiltä mahdollisuudet ja vie heidän työnsä tulokset. Tämän pahan kitkemiseksi meidän täytyy paljastaa korruptio ja varmistaa, että se tulee päivän valoon ja ne, jotka ovat siitä vastuussa, eivät pääse karkuun. Olen ylpeä voidessani sanoa, että vain neljän vuoden aikana Mongolia on noussut sieltä 120, siellä 80 Transparency Internationalin korruptioindeksissä. Meillä on edelleen työtä tehtävänä, mutta olemme saaneet edistystä aikaan kun olemme siivonneet maastamme korrupti- maatamme korruptiosta. Let me highlight a few... Nyt haluaisin tuoda esille muutamia muita asioita. Kuoleman rangaistus ja ihmisoikeudet. Olemme tehneet edistystä myös ihmisoikeuksien alalla. Oikeuden perusta on ihmisen ihmisarvon kunnioitus. Siinä ihmisen elämä on keskeinen ja pyhä. Missään olosuhteissa ei voida hyväksyä kuoleman rangaistusta. Ennen 18. Äh, kesäkuuta 2009 Amnesty International piti Mongolia yhtenä pahimmista maista, kun kuoleman rangaistusta ajatellaan. Tuona päivänä annoin valani ja minusta tuli Mongolian presidentti. Samana päivänä löysin pöydältäni kaksi asetusluonnosta. Minun oli valittava teloitettaisiinko kaksi miestä. Valitsin elämän ja pidin kiinni päätöksestäni. Ryhdyin viemään tätä viestiä eteenpäin suurelle yleisölle. sekä suurelle yleisölle että päätöksentekijöille ei ollut mitenkään helppoa toimia johtajana tässä asiassa, mutta vuonna 2012 maani ratifioi kansainvälisen yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, joka pyrkii kuolemanrangaistuksen poistamiseen. Mongoliassa ei ole tehty teloituksia kesäkuun 2009 jälkeen. Haluaisin sanoa tämän aivan selkeästi. Kuoleman rangaistus on tehoton ja barbarinen toimi. Tältä puhujan korokkeelta haluaisin kiittää Euroopan unionia ja kaikkia eurooppalaisia ystäviämme, jotka tukivat ja rohkaisivat meitä tässä tärkeässä tehtävässä. Hyvät edustajat, oikeuslaitoksen uudistaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Meidän on uudistettava lainsäädännöllisiä ja oikeudellisia puitteitamme, jotta voimme rakentaa vapaan, oikeudenmukainen yhteiskunnan. Tämä on ollut yksi minun painopistealueistani ja olemme ottaneet suuria uudistaaksemme oikeusjärjestelmän kaikkia osapuolia, poliisi, laitosta, syyttäjälaitosta, tuomioistuimia ja tuomarikuntaa. Ihmisten luottamus oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin on palaamassa. Vapaan yhteiskunnan on oltava myös osallistava. Naiset ovat perheen ja kansakunnan selkäranka. He tuovat maailmaan elämää. Usein naiset juuri pitävät huolta vanhoista, sairaista ja tarpeissa olevista. He ovat äitejämme, siskojamme ja tyttäriämme. Jotta yhteiskunta pääsisi eteenpäin, me tarvitsemme lisää naisia julkisiin palveluihin kaikille tasoille, paikalliselta globaalille tasolle. Voin ylpeänä kertoa teille, että viime vaaleissa naisten määrä parlamentissamme kolminkertaistui. Kun meillä on enemmän naisia vallassa, uskon, että saamme lisää harmoniaa, lisää sitoutumista, vähemmän kärsimystä ja vähemmän selkkauksia. Haluaisin puhua vielä koulutuksestakin. Koulutus on tulevaisuuden, tulevaisuuden menestyksemme perusta. Paimentolaisperheestä etenin Harvardiin asti ja haluaisin, että muillakin nuorilla olisi sama mahdollisuus. Teemme lujasti työtä rakentaaksemme koulujamme, yliopistojamme ja akateemisia instituutioita paremmiksi. Erityisen kiitollisia olemme asiantuntemuksesta, jota olemme saaneet Euroopan neuvoston koulutusohjelmilta omien instituutioimme vahvistamiseksi. Hyvät jäsenet, ymmärrän, että kaikkien demokratioiden ei pidä näyttää samalta. Meidän on kunnioitettava erilaisuutta. Demokratia on hallinnon edustuksellinen muoto. Jokaisessa kansakunnassa sen pitäisi heijastella omaa kulttuuria ja perinteitä, mutta jokaisessa asiallisessa yhteiskunnassa nähdään samanlaisia suuntauksia kuitenkin. Demokratiassa rajoitetaan valtion valtaa, pyritään vastaamaan ihmisten hätään, pyrit, suojellaan ihmisoikeuksia puolueettomalla tavalla, toimitaan oikeusvaltiona, tuetaan yhteiskunnan terveitä instituutioita, riippumatonta mediaa ja tuomiovaltaa, torjutaan korruptiota, investoidaan inhimillisen pääomaan, ja tunnustetaan tasa-arvo, annetaan ihmisille mahdollisuus valita omat johtajansa vapaissa oikeudenmukaisissa vaaleissa. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joissa Mongolialla ja Euroopalla on yhteiset arvot. Näissä asioissa arvostamme yhteistyötä teidän kanssanne. Mongolia ja Eurooppa ovat vanhoja ystäviä, niin kuin osoittaa eräskin kirje, jonka lähetti Mongolian Ultsit Kaani Filip Kauniille Tuosta kirjeestä on 710 vuotta kulunut. Siinä sanotaan, miten voimme jättää unholaan esi-isiemme, isoisiemme, isiemme ja veljiemme vaaliman ystävyyden. He pitkästä etäisyydestä huolimatta tunsivat läheisyyttä, vaihtoivat viisauden sanoja ja rauhan lahjoja. Tässä samassa hengessä minä puhun tänään ja haluan avata uuden luvun Mongolian ja Euroopan välisissä suhteissa. Kommunismin romahtamisen jälkeen Mongolian ja Euroopan väliset suhteet ovat jälleen kukoistaneet. Teidän rahoituksenne, tekninen ja humanitaarinen tukenne ja yhteistyönne on suuresti auttanut meitä ponnistuksissamme rakentaa vapaa, demokraattinen yhteiskunta – Olemme tästä kiitollisia teille. Hyvät edustajat, vuonna 2014 Mongolia ja Euroopan unioni juhlivat diplomaattisten suhteiden 25. vuosipäivää. Minulle Euroopan parlamentin ja Mongolian parlamentin välinen yhteistyö on keskeistä, jotta voidaan edelleen vahvistaa kumppanuuttamme. Olemme jo saavuttaneet suuria tuloksia yhdessä, mukaan lukien Mongolian ja Euroopan unionin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Haluaisin kiittää jäsenvaltioita, jotka ovat ratifioineet kyseisen sopimuksen. Nyt on uusia mahdollisuuksia, enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan eurooppalaisia investointeja varten. Merkittävät Euroopan yhteiset, yhtiöt tulevat Mongolian investoimaan ja tarjoavat kumppanuuksia meidän yhtiöillemme kun hallitus tekee toimia parantaakseen investointeja ja sijoitusilmastoa, tällaisia mahdollisuuksia tulee yhä enemmän ja nopeasti. Toivomme, että monet teistä näkevät maamme kauneuden ja potentiaalit omin silmin vuonna 2016, kun Mongolia ylpeänä isännöi 11 Aasia-Eurooppa-kokousta. Todella vilpittömästi toivon, että näen siellä Euroopan unionin johtajia ja jäsenvaltioiden edustajia voin vakuuttaa teille, että tästä tulee muistiin mielenpainova kokemus ja huippukokous. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Mongolian sitoutuminen kansainväliseen yhteistyöhön on hyvin vahvaa. Hiljattain aloitimme tai teimme tällaisen Aasian foorumialoitteen ja toivomme, että tätä kautta saadaan paljon tarvittua apua edistääksemme alueellista integraatiota kaikkien Aasian suverenien valtioiden välillä ja voimme niiden eri etuja samalla tavalla edistää. Hallituksenne tekee työtä hioakseen tätä käsitettä ja pyytää, että asiasta kiinnostuneet osapuolet toisivat mukaan ajatuksia, joilla sitä voitaisiin toteuttaa. Hyvät ystävät, Mongolialla ei ole mitään aikomusta antaa oppitunteja muille demokratialle, mutta on meillä kyllä kokemuksia jaettavanamme. Kirgistanissa, Kirgistanin kanssa jaemme kokemuksiamme koskien tehokkaan parlamentaarisen demokratian rakentamista ja oikeudellisten uudistusten toteuttamista Afganistanin kanssa. Jaamme kokemuksia diplomaattien ja virkamiesten kouluttamisesta Myanmarin osalta. Autamme heitä median, to, työntekijöiden, journalistien ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten toiminnassa. Pohjois- Korean kanssa olemme sitoutuneet taloudellisen ja turvallisuusvuoropuhelun. Uskomme vahvasti, että Mongolia voi merkit- antaa merkittävän panoksen alueelliselle turvallisuudelle Koillis-Aasiassa ja laajemmallekin alueella. Ymmärrämme, mitä kylmän sodan vaikutukset olivat. Meillä on kokemuksia kommunismista ja demokratiasta molemmista, joten me olemme harvinaisen hyvässä asemassa toimia välittäjänä rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi alueellamme osana yhteisymmärryksen rakentamista vuonna 2013 ilmoitin koillisasian turvallisuusvuoropuhelun aloittamisesta, Ulanbataarin vuoropuhelun aloittamisesta. Se on Helsingin vuoropuhelun vastaava aloite. Olemme jo pitäneet useita kokouksia ja konferensseja koskien turvallisuutta, energiaa, naisia ja ydinaseita. Minun maani on pyrkinyt ydinaseista vapaan valtion asemaan 23 vuotta. Vuonna 2012 YK on turvallisuusneuvoston viisi pysyvää jäsentä allekirjoittivat yhteisen lausuman, jossa vahvistettiin meidän ydinaseista vapaan valtion asema. Mongolit sanovat, että miehen mitta testataan hädässä. Hevosen mitta taas testataan ratsailla. Anteeksi vain, taisin harpata yhden kappaleen. Niin, puhumme ydinaseesta vapaan valtion asemasta. Thank you very much. While nuclear power may remain a... Ydinen voima voi olla elinkelpoinen energiaratkaisu joillekin, mutta minkä tahansa kansakunnan ei kannata ei pidä ydinenergian takia vaarantaa rauhaa ja turvallisuutta naapurustostamme. Otamme, otamme vakavissamme yhteisen vastuun edistää rauhaa. Mongolian sotilaat kantavat ylpeänä sinisiä kypäriä ja palvelevat YK rauhanturvaajina. Mongoliasta on tullut yksi 20 merkittävimmästä kansasta maailmassa. Tähän mennessä yli 12 000 mongolialaista rauhanturvaajaa on palvellut aktiivisessa palvelussa maailman eri pahoissa paikoissa. Tämä on merkittävä lukumäärä, kun ajatellaan, kuinka pieni väestömme on. Me mongolit olemme, olemme ylpeitä voidessamme palvella muita. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, vielä kerran haluaisin kiittää Euroopan Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionia, Euroopan komissiota ja teitä, Euroopan parlamenttia sekä Euroopan kansoja siitä, että olette jatkuvasti tukeneet omaa maatani Mongoliaan. Mongolit todella sanovat, miehen mitta testataan hädessä, hevosen mitta testataan ratsailla. Te olitte kanssamme, kun eniten tarvitsimme tukeanne. Olitte kanssamme, kun tarvitsimme teidän rohkaisevaa ääntänne. Olette aina Mongolian kanssa ja kehutte meitä menestyksestämme ja autatte meitä haasteissamme. Euroopan unioni on maailman ensimmäinen keksintö, jonka kautta edistetään globaalia hyvinvointia, rauhaa ja harmoniaa. Mongolista tulee strateginen kumppani Euroopan unionin idässä. Se tulee auttamaan yhteisten etujemme ja arvojemme jakamisessa rauhan ja demokratian rakentamisessa Aasiassa. Hyvät ystävät, jatketaan yhdessä tätä työtä. Kiitoksia. meine sehr geehrten Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, varmaankin puhun nyt kaikkien puolesta kiittäessäni presidenttiä tästä hienosta puheesta. Vaikka hyppäsittekin muutaman kappaleen yli, niin voin kaikkien puolesta sanoa, että harvoin kuulee näin rohkaisevia sanoja puheesta. Ja saanemme kiittää teitä läsnäolostanne tästä puheesta ja kutsusta ja pyynnöstä tekemään jatkossakin tiivistä yhteistyötä maan kanssa. Oikein paljon kiitoksia arvoisa presidentti tästä hienosta hetkestä, jonka saimme viettää teidän kanssanne.